Muutama tiedotus alkuun. Valittain minun täytyy kertoa teille, että junaonnettomuudessa Brysselin lähellä menehtyi myös rouva Claudia Candiago, joka oli kollegamme tiedotuksen pääosastolta. Rouva Candiago työskenteli Euroopan parlamentissa joulukuusta 2008 lähtien. Välitän meidän kaikkien nimissä surin valittelun ja tuen ilmaisun hänen läheisilleen. Viime päivien aikana tragediana oli myös Portugalin Madeiralla olleet tulvat. Voimakkaammat kaatasoteet sitten vuoden 1993 aiheuttivat ainakin 38 ihmisen kuoleman. Näinä surullisina päivinä ajatuksemme ja rukouksemme kohdistuvat molempiin katastrofien uhreihin. Nyt minuutin hiljaisuus seisomaan nousten molempien tragedian uhreille. Dziękuję Państwu. Teraz chciałbym serdecznie powitać. Nyt haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi täysistuntosalissa paikalla olevat vieraat valko -Venäjältä. Rova Angelika Boris, joka on Valko-Venäjän puolalaisten liiton puheenjohtaja, sekä herra Aleksander Milinkiewicz, joka on Saharovin palkinnon saaja, meidän palkintomme saaja vuonna 2006 joka on myös demokraattisen opposition johtaja valko -Venäjällä.